Good morning. Hyvät kollegat, hyvää huomenta. Ensimmäinen esityslistan kohta tänään on äänestys Horisontti 2020 puiteohjelman perustaminen. Kyse on tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta. Sofokles Sofokleus on esittelijä. Ja lausunnon valmistelija tulee Itrestä. Teresa Riera Madurel on hänen nimensä. Joten ryhdytään äänestämään. Artikel 12. Artikla 12, kohta 1, tarkistus 34. Puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Tarkistetaan koneäänestyksellä. quanto ah, siamo? È una card actually. Ah. Eikö teillä ole korttia? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Puheenjohtaja korjaa hylätty. Minun täytyy etsiä silmällä sitten ottaa ne pois vaihtoehtoisesti. Tarkistus 34. Äänestetään puolesta. 35 vastaan. Tarkistetaan sekin koneäänestyksellä. Because of this? lei dice che non c'è bisogno di, di controllare elettronicamente. Fallo di nuovo, chi è a favore? Uh, let me do myself. Eh, antakaa minun itse suoriutua. Minä haluan eh, taata avoimuuden. Kuka puol- on puolesta? Kuka vastustaa? Minä haluan, että tarkistetaan. Olkaa hyvät ja äänestäkää.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 Seuraavaksi tarkistus 10. Äänestetään puolesta vastaan ty- hyväksytty. 11. Äänestetään puolesta vastaan hyväksytty. 12. Puolesta vastaan hyväksytty. 13 puolesta vastaan hyväksytty. 36 puolesta kuusi Puolesta vastaan hyväksytty. 37 puolesta vastaan hyväksytty. 14 puolesta vastaan hyväksytty. 40 puolesta vastaan hylätty. 15 puolesta vastaan hyväksytty. 41 puolesta vastaan hylätty. 16 puolesta vastaan hyväksytty. 17 puolesta vastaan hyväksytty. 18 puolesta vastaan hyväksytty. 19 puolesta vastaan hyväksytty. 20 puolesta vastaan, hyväksytty. 21 puolesta vastaan, hyväksytty. 22 puolesta vastaan, hyväksytty. 42 puolesta vastaan, hylätty. 44 puolesta vastaan, hylätty. Kaksi kolme puolesta vastaan hyväksytty. Neljä viisi puolesta vastaan hyväksytty. Neljä kuusi puolesta vastaan hyväksytty. Kaksi neljä puolesta vastaan hyväksytty. Kaksi viisi puolesta vastaan Hyväksytty. Tarkistus 2647. Puolesta. Vastaan. Hylätty. 48 puolesta. Vastaan. Hylätty. 49 puolesta. Vastaan. Hylätty. 27 puolesta vastaan. Hyväksytty. 50 puolesta vastaan. Hylätty. 51 puolesta vastaan. Hylätty. 52 puolesta vastaan. Hylätty. 28 puolesta vastaan vastaan hyväksytty. 54. 54. Puolesta vastaan hylätty. 55. Puolesta vastaan hylätty. 56. Puolesta vastaan

Hyväksytty. Äänestäkää. Äänestys päättyy. Hylätty. Kaksi yhdeksän siis puolesta vastaan hyväksytty. So, number... Tarkistus 30. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 61. Puolesta vastaan hylätty. 6-3 puolesta vastaan hylätty. 6-2 puolesta vastaan hyväksytty. 6-4 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Kolme puolesta vastaan hyväksytty. Kolme kaksi. Se on kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hylätty. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. Neljä puolesta vastaan hyväksytty. Viisi puolesta vastaan hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan hyväksytty. 31 ei. Puheenjohtaja korjaa seitsemän puolesta vastaan hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty. Ja yhdeksän puolesta ja vastaan hyväksytty. Nyt loppuäänestys sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kolmekymmentäkaksi puolesta seitsemän vastaan, eikä yhtään tyhjää.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 Äänestys liittyy sekin horisontti 2020. Aloitamme tarkistuksesta kaksi. Puolesta vastaan hylätty. Yksi puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan hyväksytty. Neljä onkin vedetty pois. Tarkistus 5 puolesta vastaan. Hyväksytty 6 puolesta vastaan. Hylätty 7 puolesta vastaan. Hyväksytty 8 puolesta vastaan. Hylätty 9 puolesta ei, se onkin vedetty pois. 11 puolesta vastaan. Hyväksytty. 12 puolesta vastaan. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan. Hyväksytty. 22 puolesta vastaan. Hyväksytty. Loppuäänestys koneellisesti. Äänestäkää, olkaa hyvät. Äänestys on päättynyt. 33 puolesta, 5 vastaan. Yes, four more. Ja lisäämme vielä neljä ääntä lopputuloksen. Hyväksytty. No Third point. Kolmas kohta sitten erityisohjelma Horisontti 2020. Ensin äänestämme tarkistuksesta yksi. Äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kaksi. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Yhdeksän. Puolesta. Vastaan. Hylätty. Kymmenen. Puolesta. Vastaan hyväksytty. 11 puolesta vastaan hyväksytty. 12 puolesta vastaan hylätty. 13 puolesta vastaan. No, tarkistetaanpa koneellisesti. Pyytäisin teitä nyt äänestämään. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Ah, eh? Petele? Okay, no, solo it's rejected. It's rejected. It's rejected. Kyllä se on hylätty, kun otamme kaikki äänet huomioon. 14 puolesta. Vastaan hylätty. 16 puolesta vastaan hylätty. Facciamo un check. Haluatteko tarkistaa? No, mutta sehän sopii. Miksipä ei? Eli koneäänestyksellä vielä tuo äskeinen äänestys on alkanut. Mr. Ellis? Okei. Okay. 3 più in più. Quindi siamo 43 37. No. no. Eh, sì. 27 a 12, quindi approvato. Approved. Hyväksytty. Yhdeksäntoista. Tarkistus 19, äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 20. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 21. Vedetty pois. 22. Puolesta vastaan, hylätty. 23 puolesta vastaan, hylätty. Nämä on vedetty pois 29 puolesta vastaan, hylätty. 30 puolesta vastaan, hylätty. Nämä kaikki onkin vedetty pois. Sitten tarkistus 41 seuraavaksi puolesta. Vastaan. Hylätty. Ee, oi, korjapuheenjohtaja, hyväksyttiinhän se. Hyväksytty siis. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 44 puolesta. Vastaan. Hylätty. 46 puolesta vastaan. Hyväksytty. 47 puolesta vastaan. Hyväksytty. 48 puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta Vastaan. Hyväksytty. Sitten mennäänkin seuraavalle sivulle asti tarkistukseen 65 puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus 5 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 69 69 to 72. So, 69 to 69-72 äh, yhtenä ryhmänä vai? 69 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Äänestäkää, olkaa hyvät. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 70 puolesta vastaan. Tarkistetaan vielä koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Sama enemmistö. Hylätty. 75, sanoi puheenjohtaja. Ei vaan 71 hän korjaa. 71 puolesta. Vastaan. Hylätty. Aivan ilmiselvästi. 72 puolesta. Vastaan. Hylätty. Hyvä, tarkistetaan koneellisesti. 72 äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Adopted. Hyväksytty. Yeah, two, We have two. Laskimme tässä kaksi lisääntä EPPlle, koska tällä on kortittomia. We are not to the... 73. Seuraavaksi 73. 73 parhaat kollegat puolesta vastaan. Hyväksytty. 74 puolesta vastaan. Hyväksytty. 6 puolesta vastaan. Hyväksytty. Loppuäänestys toimitetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Aivan äh,